viime viikkoina keskustelleet. Sitä täytyy välttää, eli toimikaamme nyt. Grazie, commissario. Eh, la... Kiitos, rouva komissaari. Keskustelu on päättynyt. Kiitän kaikkia eh, virkamiehiä, erityisesti tulkkeja kärsivällisyydestään.